Uh, so, ladies and gentlemen, I think we're ready. I see that... Um... Kiitos, on no niin hyvät. Näistä herät kaikki ryhmät ovat edustettuina. And maybe... Um... Ehkä niin, äänestyskortti kyllä tarvitaan. Jos minulla ne olette unohtaneet, niin joku sen sitten kirjaa minun puolestani. Ajattelen itse, hyvä. No, wow. Sorry, this desk is... No niin, aika kaikuisa pöytä, kun tätä nuijaa käytän. Um, and as... Voisinko aloitella ehkä? Thank you. Uh, Good morning everybody. Hyvää huomenta päivää kaikille. Tervetuloa tärkeään kokoukseemme. Meillä on joukko tärkeitä asioita. Kaikki ovat paiskoneet töitä niiden puolesta viimeisen vuoden aikana. Tiedän, että kaikki sitä arvostaa kovasti. Ja nyt on tärkeät äänestykset edessä. Kuulette totta kai myös esittelijöitä ja valmistelijoita äänestyksen edetessä. Eli ensinnäkin toivotan kaikki tervetulleiksi. Tervetuloa myös internetissä kaikki kuulijat. Tämähän menee verkkoon. Tää julkista tilaa täällä on hyvin vähän, että varmaan aika moni meitä seuraa verkossa joka tapauksessa. No niin, haluaisin ensinnäkin, että hyväksytyt muutamat muutokset esityslistan luonnokseen. Ensinnäkin me olemme jo huomioineet Jyrkän, niin. Um, if we can have some silence, thank Hiukkasen hiljaisuutta, kiitos. Ensinnäkin julkiset hankinnat. Me olemme sopineet, että esittelijä ja varjoesittelijät voivat suljetuin ovin tavata kokouksen, eh, äänestyksen jälkeen ja sitten keskustella jatkosta Ja nyt esitämme, että tämä hoidetaan äänestyksen jälkeen noin 12.30 Eli tämä ei ilmeisesti ihan järkevä tapa edetä. Toiseksi herra Fox on olevan paikalla. Meidän piti myös keskustella mietinnöstä, joka liittyy verkkopeleihin, uhkapeleihin. Herra Fox on todennut, että kaikki vaaralliset eivät ole paikalla, eikä hänkään oikein pääse paikalle. Siksi vaikuttaa aika järkevältä, kun ajatellaan, miten tärkeä komission vihreä kirja on, että siitä keskustellaan ensi kokouksessa niin, että kaikki osalliset ovat paikalla. että ei tässä taida olla, Toivottavasti tämä passaa teille. Haluaako herra Fox jotain lisätä tähän? Ei. Kolmanneksi huomenna iltapäivällä sen mukaan kuka on paikalla, niin mui, minun alustukseni vaihdetaan kliinisten kokeiden kanssa. Toivottavasti sekin sopii komission kanssa, että sieltä on oikeat ihmiset paikalla. Eli sopiiko tämä esityslista nyt tällaisiin muutoksiin? Ei kukaan halua mitään kommentoida. Yeah. Uh, so, uh, the agenda then is adopted. Esityslista on hyväksytty. Ennen kuin nyt menen me muihin kohtiin, niin toivotan tervetulleeksi uuden jäsenvaliokuntaamme kansan puolesta, herra Borisovien Bulgaariasta. Sanokaapa hei kaikille. Ja perinteisin kätetapotuksen toivotamme tervetulleeksi teidät. Uh, so we look forward to having your engagement. Hauska saada teidät tänne mukaan töihin. Te saatte hyvää kokemusta ainakin tänään, jos ei mistään muusta. Teillä on myös pöytäkirjat marraskuun ja joulukuun kokouksista. Ja tavallisen tapaan, jos ei ole kukaan mitään muutoksia esittäneet, on hyväksytty kokouksen loppuun mennessä. Meillä on myös uusi IMKO tiedottelehtinen. Siellä on ihan etusivulla minun uuden vuoden toivotuksenikin, ja siellä on myös nyt valokuva kaikista jäsenistä ihan elegantti. Tästä varmasti teillä on kappale. Ne, jotka verkossa katsovat tätä, niin jos haluat tämän säännöllisesti saada, lähettäkää sähköposti, niin meillä on pari tuhatta ihmistä jo meidän postituslistallamme. Niin moni on kiinnostunut meidän työstämme. Varmasti olemme tyytyväisiä tähän. And then just to remind you that the um, Irish minister Muuten Irlannin ministeri on huomenna tällä paikalla. Richard Bruton, hän on työllisyys-, yritys- ja innovointiministeri. Hän esittelee Irlannin kautta tänään kello 15. Kello 15 pyytäisin, vaikka ehkä olette väsyneitä tai odottelette jo väsyneitä äänestyksen jäljiltä, niin tulkaa kuitenkin kolmelta tapaamiseen, että voimme sitten häneltä tivata Irlannin kaudesta jotain. Mennäänpä ensimmäiseen aiheeseen. Tulliohjelma 2014-2020, herra Baldassare on meidän esittelijämme. Näinkö hänet? En. Eikö sielläpä hän on? Ette olleet ihan tavallisella paikallaan. Niin herra Baldassare, haluatteko jotain sanoa tästä? Menevää ei. Eli sitten suoraan äänestykseen. Okay. Yeah, I think just um, to... Niin. Vielä yksityiskohtaisemmin. Ehkä voin sanoa, että tästä on jo äänestettykin. Ja tämä tuli nyt budjettivaliokunnan loppupakettiin siis. Selvä. Let's make a start. Uh, so... No, aloitellaanpa. Artik, ei kun katsotaanpa missä mennään. Uh, so I just have to announce essentially... Uh... Niin. Kerro nyt, miten edetään ensinnäkin. Budjetti 10 ja budjetti 13 tarkistukset raukeavat budjettivaliokunnan päätöksen vuoksi. Eli nyt äänestämme budjettivaliokunnan 14 lisäyksenä hänet puolesta vastaan selvästi meni läpi. Sitten budjetti 15. Budjetti 15 puolesta vastaan hyväksytty. Budjetti 16 ja 17 raukeavat. Budjetti 18 puolesta vastaan hylätty budjetti 19, tai se hoitui, eli nyt budjetti. Voidaanko ottaa yhtenä ryhmänä 2, 3, 6 ja 7 budjetilta, vastustaako joku 2, 3, 6 7 budjetilta puolesta vastaan selvästi läpi. Ehkä pitäisi koneellisesti äänestää loppussa vielä. Eli nyt koko päätöslauselma koneäänestyksessä. Äänestys alkaa. 36 äänestämässä on, ei 35 ääntä on annettu 34 yksi läpi. Herra Paldasaari, kiitoksia kovasti tekemästänne työstä. Uh, and we now move on then. Seuraavaksi Seuraavaksi iso hanke, joka liittyy ammattipätevyyden tunnustamiseen. Tässä pyydän, että meidän esittelijämme valiokunnan varapuheenjohtaja Bernadette Vernio alustaisi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Ennen äänestystä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä kaikista ryhmistä. Oli todella ilo työskennellä teidän kanssanne. Me olemme kaikki ammattilaisten edut ottaneet huomioon ja myös kaikki kansalaiset. Kasvun ja työllisyyden edistämiseksi sisämarkkinoilla olemme tehneet työtä tässä talouskriisin tilanteessa tällä hetkellä ja myös sosiaalikriisin tilanteessa – liikkuvuus ei ole enää mitään ylellisyyttä, vaan se on välttämättömyys erityisesti monille nuorille näissä vaikeissa oloissa. Euroopan tason lainsäätäjinä meidän täytyy tehdä tästä liikkuvuudesta turvallisempaa niin ammattilaiselle kuin myös ajatellen niitä palveluita, joita he tarjoavat kansalaisille. Haluan kiittää myös ryhmien koordinaattoreita aivan erityisesti oman ryhmäni koordinaattoreita, Tämä on itsestään selvää, mutta myös Alden, EPPn, QN ja vihreiden koordinaattoreita, ECRn, koska eilisiltaan myöhään saakka olemme tehneet töitä. Olemme valmistelleet äänestyslistoja, jotka heijastavat parlamentin visiota, näkemystä, niin että pääsemme sitten Irlannin kanssa neuvotteluihin puheenjohtajavaltiona. Haluan jo ennalta Irlantia kiittää siitä tuesta, jota saamme, ja myös siitä työstä, mitä me yhdessä tulemme tekemään. Uskon, että tämän äänestyksen jälkeen me saamme vahvan kannan parlamentista. Ja näin meillä on mahdollisuus käydä neuvotteluihin. Ei pidä unohtaa myöskään Euroopan komissiota, jonka kanssa olemme jo ennen tekstin valmistumista tehneet yhteistyötä. Olemme tehneet yhteistyötä ja erikseen haluan kiittää herra Tidjoa aivan erityisesti hyvästä yhteistyöstä. Äänestyslista on myöhään saatu valmiiksi. Toteaisin vain, että sivulla 88, tarkistus 706, siellä on plusmerkintä. Meidän ryhmämme kannalta tämä on kyllä miinus. Sivu 88. Alors. Alors. Il doit y avoir 90. 706. Alors, c'est dans l'article 1 par... article 1, kohta 1, kohta 47 uusi, article 7, 58, kohta 2. Sivu on siis 88. Tässä siis meidän ryhmällämme miinus eikä plus. Ovatko kaikki nyt selvillä tästä? Le vote peut commencer. Merci beaucoup. Äänestys voi alkaa. Kiitos kaikille. Good, okay. Selvä. No niin, eiköhän ryhdytä äänestämään, Haluatko haluaako kun varjosittely jotain sanoa, ehkä jälkeenpäin sitten, selvä. No niin, kun päästään tuohon mainitsemaansi kohtaan, niin otetaan se sitten esille. Puheenjohtaja, unohdin vielä yhden tärkeän asian. Korostin sitä työtä, jota olemme yhdessä tehneet, mutta unohdin kiittää koko sihteeristöä, ryhmien sihteeristöjä, jotka eivät ole saaneet silmästäkään unta yöllä. Eli IMKON sihteeristölle kiitokset ja erityisesti Sebastianille. He todellakin ovat meidän työhevosiamme tässä työssä. Pian. Erinomaista. No niin, sitten äänestämään. Kompromissi kuusi. Äänet puolesta vastaan selvästi läpi. Eli kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Selvästikin meni läpi. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Envi 10 lisäyksenä. Envi 10, äänestys alkaa. Envi 10. Äänestys. Minun korttini ei nyt rekisteröidy. Sinne vaan kunnolla sisään. Vaihdapa paikkaa. I'm voting in favor. Puolesta äänestät siis. Hyväksytty 22.13. Ehkä olisi hyvä mennä toiseen paikkaan. Äänestys päättyi läpi. Sitten kompromissi 38 Kompromissi 38 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 196 Raptilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 ja 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyyskaari raukeaa 206. 206. Äänestys alkaa. Tämä on Ryyleltä. Voitteko nopeuttaa? Nyt on 39 korttia, mutta 36 äänestää. Kommentti ohi mikrofonin sitten. All right. Um, okay, we'll close the vote. Äänestys päättyy. Puolesta vai vastaan, olitte puolesta hylättynyt kuitenkin 18-19. vähän korttia, niin yrittäkää uudelleen. Hylätty. 204 McLaughlinilta puolesta vastaan hylätty. Työllisyys 20 puolesta vastaan hylätty sekin. 205 puolesta. Ehkä pitää äänestää koneellisesti 205 Gustafssonilta. 38 ääntä. Pendergaard puolesta siltikin hylätty 1920. Envi 13. Tätäkin vielä yritetään. Koneäänestyksenä. Niin tiukalta näyttää. Äänestys alkaa äh, Envi 13. Äänestys päättyy. Eli raukeaa tasaan meni. Sitten 209 Ryyleltä äänestys alkaa 209. Järjestys päättyy. Prendergast vastaan 23.16 vastaan siis. No, läpi kuitenkin meni. 17 raukia näin ollen. Now go to, 18, 18. 18. I see. No, all of these fall now. Yes. Okay. So all of the others fall. Kaikki muut raukeavat siis. Ja sitten esittelijän 18 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 212 raukia 19 puolesta vastaan hyväksytty. 211 McHaakenilta Kaikonen äänestyksenä. Ai ei kun ei. Anteeksi. Puolesta vastaan hylätty. Työllisyys 22 tässä kai tarvitaan koneäänestys. Olisi hyvä, jos liberaalit kertoisivat tarkemmin, mihin suuntaan äänestävät. Kukaan ei anna mitään merkkiä heiltä. Äänestys päättyy. Hylätty. Niin, Gebhardt ja Schwab antavat selvän merkin, mutta liberaalit voisivat antaa selvän merkin. Että Ai herra, kun soi sen tekee. Käsi ylös kunnolla. 214. Puolesta vastaan hyväksytty. 215 ja 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. 219 McClarkinilta puolesta vastaan hylätty. 220 puolesta vastaan hylätty. 221 puolesta vastaan hylätty. 223 Envi 14 puolesta vastaan hylätty. 224 puolesta vastaan hylätty. 226 puolesta vastaan hylätty. Envi 15 puolesta vastaan hylätty. 225 puolesta vastaan hylätty. 228, 229, Envi 16 puolesta vastaan hyväksytty. 227 raukeaa 230 lisäyksenä Arjakselta. Tässä koneäänestys varmasti tiukka. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.19. Työllisyys 23 lisäyksenä. Varmastikin Christian. Ei kun koneäänestyksenä. 200, em, 23 äänestys alkaa. Ja päättyy, hylätty, Brendergast mukaan lukien 231 McClarkinilta puolesta vastaan hylätty 232 puolesta vastaan hylätty. 237 puolesta vastaan hylätty. 233 puolesta vastaan hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 ei siitä äänestetä, että se liittyy muihin tarkistuksen Envi 17, 18, 19, kaikki raukianvat 20 kun hyväksyttiin. 20 hyväksyttiin nimittäin. Eli nyt työllisyys 20. Aina väki raukeavat. 239 nyt lisäyksenä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten työllisyys 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240, 41, 42, 44 ja Elmi 20 raukeavat. Kaksikymmentä yksikinkö? Eli kaksi neljä viisi seuraavaksi. Suullinen tarkistus Le Grippiltä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt 246 puolesta vastaan hylätty. 247 puolesta Äänestys alkaa 247. Ja päättyy hyväksytty 24.15. 248 Klaakkenilta puolesta vastaan hyväksytty 250 ja 249 raukeavat, Envi 21kin, eli 251, Envi 22 puolesta vastaan hylätty. 252, sitä jännitetään 253 puolesta vastaan hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, 255 raukeavat. 257 ja ennen 23. Äänestys alkaa. 257 ja ennen 23. Äänestys päättyy. Hylätty. 19.20. Eli työllisyys 28 äänen, puolesta. Työllisyys 28, niin varmasti täytyy koneäänestyksenä hoitaa tämä työllisyys 28. 40 korttia on 30 äänestäjä vain. Äänestys päättyy. Hylätty 1920. Eli nyt 23 esittelijältäkö puolesta 23 esittelijältä koneäänestyksenä. Esittelijän tarkistus 23 kai menee läpi, mutta tiukasti hyväksytty 22, 18. Enni 24 ja 260 lisäyksinä puolesta vastaan hylättyä. Nyt kompromissi 10 puolesta vastaan selvästikin hyväksytty. Nyt mennään eteenpäin. Tämä toimi hyvin sivulle 18. 270 McLaughlinilta puolesta vastaan hyväksytty. 285 raukeaa 312kin. 278 ja Elmi 28 puolestaan vastaan tyhjä hyväksytty. 256 puolesta. Va, no, varmasti koneäänestyksenä taas. 256. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 2020. 27 esittelijältä puolesta. Varmasti täytyy taas kone äänestyksenä, kun ovat niin tiukkoja tulokset. 27 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. K- 280 ja Envi 29. Puolesta vastaan hylätty. Nyt kompromissi 11 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Se on äänestysluettelossa, eli niitä luetteloa. Kompromissi 11, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt toinen osa, kohta viisi kompromississa, puolesta, Varmasti tarvitaan koneäänestys tässä. Kohta kaksi kompromississa 11 liittyen kohtaan 5. No nyt äänestys päättyy, koska sellaista meni läpi. Vihdoinkin kansanpuolue keksi, miten äänestää. Eli läpi meni. Seuraavat kaksi sivua raukeavat näin ollen. Seuraavat neljä sivua. Eli seuraavaksi 313 Turuselta puolesta vastaan hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 työllisyydeltä raukeaa. 314 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta puolesta vastaan ehkä täytyy koneäänestyksenä toimittaa tämä 317. Äänestys alkaa 317. 40 korttia on laitteessa, mutta 37 vain äänestä. No, joka tapauksessa äänestys päättyy. Hyväksytty 1917. No yhdellä äänellä 1918 Prendergastkin. Kyllä tiedätkin on kirjattu. 318 Ryyleltä ja Envi 35. Äänestys alkaa 318. Siis identtinen Envi 35 kansanäänestys päättyy. Hyväksytty 21.18. Kompromissi 36. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3.19 lisäyksenä puolesta äänestyksenä jälleen 3.19 lisäyksenä. Renderghost puoltaa hyväksytty. 322 322 puolesta vastaan hylätty. 33 esittelijältä. 33 esittelijältä äänestys alkaa. Hylätty. Työllisyys 35kin siis. Työllisyys 35 nyt lisäyksenä. Merkkejä kiitos puolesta vastaan. Hyväksytty. 323 McQuackenilta puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 39 ympäristöstä puolesta. Koneäänestys tarvitaan kai hyväksytty, mutta nähtäväksi jää. Aika hitaasti äänestätte muuten. 36.7. vain äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25-12. Sitten muutamia identtisiä näette ne numerot. Envi 38 ja siitä eteenpäin äänestys alkaa. Vähän nopeammin painakaa nappia. Nopeammin, no niin, läpi meni. 23, 13. No, seuraavaksi sitten Gustafssonin tarkistukset on peruttu, eli nyt kompromissi neljään kahdessa osassa. Eli ensimmäinen osa ensin. Puolesta, vastaan, tyhjää, selvästikin hyväksytty. Kohta, toinen osa puolesta, vastaan, hyväksytty. Sekin selvästi. Nyt kaikki muut raukeavat. Mennään 375 esittelijältä. Oletteko jo mukana 375 esittelijältä. Äänestys alkaa 375. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.19. 35 esittelijältä varmastikin tarvitaan taas, ei kun... Okay, right. Amendment 35. 35. Pyyttekö perässä? 35 esittelijältä. Äänet puolesta, kädet ylös, vastaan. Hylätty selvästi. Työllisyys 43 puolesta vastaan selvästi hylätty. 373, 374 lisäyksenä puolesta. Herra Schwab, päättäkää nyt jo. Kiitti. Halusin vain tietää. Puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 376 Hediltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 ja 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ty 381 Ryyleltä puolesta vastaan hylätty selvästi. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta vastaan. Tyhjää. Ui, hankala juttu. Tarkistetaanpa tämä. 380 Schwabilta. I think that's clearly carried now. Yes. Selvästi hyväksytty. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. So 383 by the oh, no, rapporteur. Oh, no. uh, 382 is compatible with this. 382 sopii yhteen tämän kanssa. 382 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 383 esittelijältä. Koneella äänestämme. 383 äänestys alkaa. Uh, vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 19, 19 äänin. 37 vedetty pois. Nyt 384, eikö niin? 384 puolesta. 384 seuraavalla sivulla vastaan. Kaikki vastustavat. Tyhjää, hylätty. 213 puolesta vastaan hylätty selvästi. 38 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. Ää, hyväksyttypäs. Selvästi hyväksytty. 386 raukeaa. 388 puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 39 vedetty pois. 389 Charles de Moselta puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 46 raukeaa. 391. 391. Täytyy tarkistaa. 391. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme äänestämään 42. Se raukeaa, eikö niin? 390kin raukeaa. 40 vedetty pois. 395. 395 puolesta vastaan. Hylätty selvästi. Sitten identtisiä lukuissa. 392 lähdetään puolesta vastaan tyhjää hylätty 393 Hediltä puolesta vastaan selvästi hylätty 396 ryyle puolesta vastaan hylätty 397 ja työllisyys 50 puolesta vastaan hylätty selvästi 398 puolesta vastaan selvästi hylätty. 51 puolesta vastaan hylätty. 402 puolesta vastaan hylätty. 52 puolesta vastaan hylätty. 401 puolesta vastaan hylätty. 403 puolesta vastaan hylätty. 404 puolesta vastaan hyväksytty. 400 raukeaa. 399 on seuraava. A, yhteen sopiva 400 on yhteen sopiva Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 400 hyväksytty. 399 yhteensopiva puolesta. Vastaan selvästi hyväksytty. 41. Yhteen sopiva esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 53 ja muut puolesta vastaan hylätty. 407 ja 54 puolesta. Taitaa mennä tiukaksi. Puolesta. Just to be sure. Vote's open. Äänestys alkaa varmuuden vuoksi. Vote is closed. Äänestys päättyy. 19.19. 19. Niin, hylätty. Hylätty. Hämmentää se, että 37 korttia pitäisi olla, mutta täällä on jonkinlaisia haamukortteja nyt käytössä. No, oli miten oli. Missä nyt mennään? 42 lisäyksenä esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 408 puolesta vastaan hyväksytty. 409 vedetty pois. 410 ja Envi 43 puolesta. Näyttäkääpä vastaan. Selvästi hyväksytty. 411 raukeaa. 412 nyt. 412 Pitääkö tämä tarkistaa koneella? 412. Äänestys alkaa. There are now 40 cards in. Nyt on 40 korttia koneissa. Ja sitten Prendegast vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. 413. McLaginilta äänestys alkaa. 413. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Selvästi hyväksytty itse asiassa. Voitteko äänestää vähän nopeammin? Päättyy 41 äänestäjää nyt. Selvästi hyväksytty. 414. yhteensopiva. 414. Puolesta. Tämäkin taitaa mennä täpärälle, joten tarkistetaan. Nyt 40 äänestää 39 ja Brendegast Äänestys päättyy. 22 puolesta 18 vastaan. Sitten kokonaisuutena 415 ja muut ja poisto. Tarkistetaanpa puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Nyt 45 työllisyys puolesta niin tarkistetaan. 55. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli. Siellä oli yksi tyhjä ääni, eli hylätty. Niin, te äänestitte puolesta. In favor, right, sorry, that is carried. Hyväksytty, koska Brendegast äänesti puolesta. Hyväksytty. 45 siis hyväksytty. Nyt 417 ja 418 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 419, 420, 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nämä kaikki hyväksyttiin. Nyt työllisyys 40, 56 äh, äh, puolesta selvästi hyväksytty, 422 puolesta vastaan hylätty, 423, 425 puolesta. Voitteko näyttää vielä vastaan selvästi hyväksytty. 424 raukeaa näin ollen. Envi 47 raukeaa myös. 43 yhteen sopiva muiden kanssa. 43 esittelijältä. 43 esittelijältä No niin, äänestys alkaa tästäkin. 43. EPP has got one vote too many. EPPllä yksi ääni liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Brendegast oli puolesta, eikö niin? Hyväksytty. 20 puolesta, 19 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Okay, so where are we? That's on the amendment 43. Amendment 4... 427. Puolesta vastaan hylätty. Työllisyys 58. Puolesta vas, vastaan hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Edustaja Fox, kuulemme kommentit. Mr. Cameron's speech. Cameronin puheekko. As the Prime Minister wants to talk to you, okay. Pääministeri haluaa puhua teille, jaa jaa. Uh, compromise Amendment 39. 39, kompromissi. Puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Nyt 432 puolesta hyväksytty 433 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 434 ryylältä puolesta vastaan hylätty. 435, 436 puolesta vastaan hyväksytty. 437 puolesta vastaan hyväksytty. 438 puolesta vastaan hyväksytty. 439 puolesta vastaan hyväksytty. 441. 441 puolesta vastaan hyväksytty. 45 vedetty pois. 442 puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyys 60 raukeaa. 443 puolesta. Tämä pitää tarkistaa. Uh, both, oh no, I changed again. Can I have a signal for 443? 443. Puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 445 ja Envi 48. Manders, älkää häiritkö Schwabia. Täytyy nähdä merkit. 445 ja Envi 48. Sorry, we have to vote 46. Täytyy äänestää 46. Palataanpa hieman. Pitää äänestää tarkistuksesta 46. Minä luulin, että 443 hyväksyttiin. 46 puolesta. Täytyypä tarkistaa. 46. Thank you, Mrs. Prendergast. We are... Kiitos, rouva Prendergast. Pidämme teitä silmällä. Kenties voisitte tulla tänne podiumille. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 19.16. 46 siis hyväksytty. 445 ja Envi 48. 445. Oletteko vielä mukana? 445. Tässä koneella pitäisi äänestää. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 20, 16. 426. 426. Schwab. Five it falls. Oh, it, all right, falls, okay. Aha, se raukeaa, se raukeaa. Mm. Nyt. Envi 49 ja 444 puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 446 ja sitä eteenpäin puolesta vastaan hylätty. 449 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 450 puolesta vastaan hylätty. Nyt kompromissi 19 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen kompromissiin 24 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Nyt 460 ja Envi 52 puolesta vastaan hylätty. 461, 463 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 50 esittelijältä puolesta, puolesta äänet vastaan selvästi hyväksytty. Uh, uh, and now, uh, 50, 50 esittelijältä. We just voted the 50. Oh, sorry, sorry, we voted. 464. 464 on yhteensopiva puolesta vastaan hylätty. Envi 53 lisäyksenä puolesta vastaan Hyväksytty. 4, 6, 5 vedetty pois. 51 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 4, 6, 6. Ei äänestetä. 52, 53 yhdessä puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 4, 6, 7. Ei äänestetä. Nyt kompromissi 33. Kahdessa osassa. Osa yksi Puolesta äänet. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Osa kaksi. Osa kaksi kompromissia. Tämä on tärkeä juttu. Äänestetään koneella. Tarkistetaan. Selvästi tärkeä äänestys. Kompromissi osa kaksi. Äänestys päättyy. Prendergast oli vastaan, eli hyväksytty äänin 24, 14 ja yksi tyhjä ääni. Nyt tarkistus 495. Tarkistus en sano sivunumeroita, koska ne ovat eri tavalla eri versioissa, mutta 495 on seuraavaksi esillä Busoilta. Busoi oletettavasti kannattaa merkkejä. Taitaa mennä tiukille, joten äänestetään koneella. 495. Äänestys alkaa. Could I ask you please to vote more quickly? Voitteko äänestää hieman nopeammin? Äänestys päättyy. Hylätty. 17.22 äänin. Ei vaan 18.22. 4, 9, 6 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt kompromissi 25 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Nyt 504 musoilta puolesta vastaan ylätty 505 ja Envi 59 puolesta vastaan ylätty 506 emme äänestä. 507 puolesta äänet. 507. Tämäkin menee tiukille. 507. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 21 puolesta. Hyväksytty. 508 ja 9 niistä ei äänestetä. 510 busoilta. 510 puolesta vastaan hylätty. 511 ja Envi 60 puolesta. Tämäkin pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. 511. The vote's closed. Äänestys päättyy. And that's carried by 22 votes. Hyväksytty äänin 22.18. 512 ei äänestetä. 513 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 514 ja Envi 61 puolesta vastaan hylätty. 515 ei äänestetä. Envi 62 puolesta vastaan hyväksytty. 516 ei äänestetä. Nyt kompromissi 29 koskee kätilöitä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Envi 64 poisto vastaan hylätty. 521 ei äänestetä. 62 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 529 530 puolesta vastaan hyväksytty. 531 ja Envi 67 Liberaalit, äänestättekö? Merkkejä sieltä voisi näyttää. Let's, let us open the vote on this. I think it... Äänestys alkaa tästä. Taitaa olla hyväksytty, mutta en aivan nähnyt. Jaha, siellä puhuttiin tärkeitä puheluita. Right. The, only 34 people voting now. You're so mesmerized by this. Nyt äänestetään vaikka olettekin niin lumoutuneita siellä. No niin, hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan. Vasta äänet tyhjää. Hyväksytty. Nyt 534 ruulelta puolesta. Vast, puolesta. 534 Tämäkin täytyy äänestää koneella. Okay, now the, the, the socialists have indicated they against. So it is clear it would be All right. Vote's closed. That's going to be lost. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 31. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32. Kohta kohdalta. Osa 1. Kompromissi 32. Puolesta äänet. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Kompromissi. Osa 2. Äänestys alkaa. Osa 2. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. No niin. 552, eikö niin? 552, joka on poisto puolesta vastaan selvästi hylätty. 554 ruudelta puolesta. Täytyy tarkistaa. Joo. Ah, ah, No, no. I was waiting for your signal. Odottelin sieltä merkkiä. 554 puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. 555. Compromise 20, Malcolm, because it was Oh, sorry. All right, okay. We now go to compromise. Nyt mennään kompromissiin 20 tämän hyväksymisen jälkeen. Ovatko kaikki mukana? Nyt kompromissi 20. Eikö niin? Puolesta äänet. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan. Tämäkin hyväksytty. Nyt 568. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Uh, and then we're on to 569. Sitten 568 lisäyksenä. 569 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 570. Ahaa, se raukeaa. 572, eikö niin? Tarkistus 572. Voisinko nähdä liberaalit siellä pähkäilevät, päättävät 572 puolesta. Selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi 22 puolesta. Those against. Abstentions, that's clearly carried. Hyväksytty. Nyt kompromissi 23 puolesta. Selvästi hyväksytty. 580 puolesta Hyväksytty. 564 puolesta vastaan. Hyväksytty. 581 puolesta vastaan. Hylätty. 582 lisäyksenä puolesta vastaan. Hylätty. 583 emme äänestä. 584 puolesta vastaan hylätty. 585 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 envi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 envi ja muut identtiset puolesta vastaan. Kaikki hylätty. Nyt tarkistus 590 Turuselta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 työllisyys puolesta vastaan selvästi hylätty. 591 lisäyksenä puolesta. Tämä pitänee tarkistaa lisäyksenä 591. closed that's... Äänestys päättyy, hylätty. Äänin 18.22. 5, 4 ja 78 puolesta vastaan hyväksytty. 593. Menemme ohi. Nyt 595 Engeliltä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Nyt 621 ja muut tarkistukset, jotka poistavat 621 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 622 esittelijältä vastaan hylätty. 75 on vedetty pois. 676 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 642 McClarkin puolesta vastaan myös hylätty. Nyt kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Nyt ympäristö, blokki. Puolesta. Tämä täytyy äänestää koneella. Envi 86 ja siitä eteenpäin äänestys alkaa. Olisiko se nyt? Closed and those are adopted. Äänestys päättyy, hyväksytty. So, amendment 78, 79... 78, 9 ja 80 raukeavat. 653 raukeaa. 652 raukeaa. Eli kompromissi 14 nyt. Sopiiko tämä kaikille puolesta vastaan? hyväksytty selkein numeroin. Sitten 664 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. 665 sitten. Ai, kaikki yhdessä vai? Ei, jotkut haluavat jotakin vastustaa varmaan tässäkin. 665 Turuselta puolesta vastaan hyväksytty 666 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 667 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 668 puolesta vastaan tyhjää hylätty 670 Envi 696 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 669 raukeaa 671 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 673 puolesta. Tarvin näin tarkistaa koneella. 673. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 672 lisäyksenä. Liberaalitko eivät äänestä ollenkaan? Jaha. No, tarkistamme tämänkin koneelta suoraan. 672 äänestys alkaa ja päättyy 2018 äänin hyväksytty. 21 oli puolesta ääniä. Tarkistin vain Pendergastin äänen heilahteluja. 674 Ryylältä puolesta, puolestaan vastaan. Hylätty. Ei, kun hyväksytty siis. Niin, hyväksytty. Tarkistetaan pyynnöstä. Äänestys päättyy 203 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty siis. 675 Turuselta puolesta. Ja taas koneella. 675 on stop. Vote is closed. Päättyy. 2020. Eli rauk... Öö, äh, lähetän siis. 83 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 677 ryylältä äh, vastaan hylätty. 678 Weisgerber kumppanit puolesta äh, äänestämään koneelta. Muuttikin mielessä. 678 puolesta vastaan hyväksytty. 84 esittelijöitä ei tarvitse äänestää siitä. 679 raptilta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 205, sitä ei, sitä ei tarvitse äänestää, mutta 682 kylläkin Weisgerberiltä kumppanilla puolesta vastaan hylätty. 68 ryölältä puolesta vastaan hylätty. 681 selän alvalta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 6-8-4 puolesta. Tarkistamme sen. 684. Äänestys päättyy. 19.21 hylätty. 685, se on äh, Weisgerberin lisäys puolesta. Liberaalit, mitä sanotte? Puolesta, taas koneella. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2216. 686 ryhmältä puolesta vastaan selkeästi hylätty. 690 employment 80 puolesta taas tarvinnee tarkistaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 2018 äänin hyväksytty. Hyväksytty molemmat. Näinpä. 6, 8, 6, 8, 9 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty selvästi. Empl 81 puolesta vastaan tyhjiä hylätty selvästi. Sitten koko köntässä Ryylän kuusi, kuusi ehdotusta 691-96 puolesta vastaan kaikki kaatuivat 6-9-3 Arjakselta puolesta vastaan. Äh, nyt ensin puolesta vielä. Puolesta päättäkää vastaan hyväksytty. Kompromissi 34 nyt puolesta vastaan hyväksytty. 700 ja 701 puolesta vastaan hyväksytty. Pietikäinen, tervetuloa mukaan. 703 Pentecorstilta ei kun raukesi. 704. Ai, 703 hyväksytty. 706 siis jo vuorossa. Tarkistamme nyt, mitkä raukeavat tässä rauhassa. No, no, 704. Do we need to vote? It falls on 703 is adopted and wasn't adopted. Oui, mais on en est au 704 là. 704. 704. But here it says... It goes, 703. Yeah, okay. All right. Okay, are we clear now? Sorry, we were just checking. Niin, tarkistimme nyt sitten vain varmistaaksemme. Jos malta kuunnella, tarkistimme, mit, mitkä 700 hyväksymisen jälkeen raukeavat mutta tämä äänestyslista antaa vähän ristiriitaista infoa. Marsta 704. Right, okay. Right, okay, we were just double checking. No, tarkistamme tämän nyt läpikotaisin. 706. Virginia on tässä nyt vaihtanut kelkkansa. Eli 706 puolesta vastaan. Hylätty. 707, 8, 9 ää, jäävät äänestämättä 712 seuraavaksi ja 13kin puolesta. 712 puolesta äh, vastaan hylätty. 87 esittelijältä seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. 714 Clark Conklinilla on yhteen sopiva puolesta. Se on tarvista, koneitse tarkistetaan. 714 äänestys alkaa siitä. Ja päättyy. Hyväksytty 2018. 715 on yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 716 raukeaa. Niinkö? Näin. Koska 712 hyväksytty, ei kun ylä. Seitsemän yksi kuusi puolesta me vastaan hylätty. Seitsemän yksi seitsemän ja seitsemän kahdeksan ei 117.19 lisäys puolesta vastaan hyväksytty. 7.20 puolesta tiukille menee, mennään koneella. 720. Se on varmaan aika tiukka. 19.20 äänin äh, hylättiin. Hyvä, että tarkistimme, kun onkin nippanappa tulos 721 puolesta vastaan. Hylätty selvästi. 88 sitten esittelijältä puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 722 kaltausilta puolesta vastaan. Hylätty. 7-2-3 vedetty pois, Envin 1 puolesta vastaan hylätty, 89 puolesta vastaan hyväksytty. Empl 1 seuraavaksi. Empl 1 puolesta. Tarvin, tarvin näitä tarkistaa. Tarkistamme varmuuden välttämisen. Employment 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.20 hylätty. 95 puolesta vastaan hyväksytty. 93 on yhteen sopiva puolesta vastaan hylätty. Envy 2 seuraavaksi puolesta vastaan hylätyssäkin 991 päätään yli 4926 samoin Employ 3 puolesta sitten Employment 2 puolesta tarkistamme sen kaikki olevat jäävät äänestämättä. Äänestys päättyy. 19, 19, niinpä. Employment 3. Äänestys alkaa. No se selvästi tämä meni läpi. Eh. Sitä voittaa sitä hyviä. No niin, kompromissi yksi ihan palattu, alku, alkuun lähtö, ruutuun palattu johdatusvallan kappaleista. Nythän olemme jo niissä puolesta siis vastaan hyväksytty. 108 Salemoselta puolesta hyväksytty. Kompromissi 37 sen jälkeen puolesta vastaan. Hyväksytty sekin selvästi. 117 seuraavaksi sitten kohtaa puolesta vastaan hylätty. Oli poisto ja tasasta 8. 119 sitten seuraavaksi Turuselta puolesta vastaan hylätty. Employment 7 vastaan tyhjä hyväksytty työllisyysvaliokunta kahdeksan puolesta vastaan hylätty. 120, 121 ryllätä puolesta. Se on hyvä varmaan tarkistaa. Siis 121 ryllätä. Äänestys päättyy. hylätty 1920. 122 puolesta vastaan hylätty. Esittelijältä neljä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan hylä, ö, hyväksytty selvästi. 100 26 seuraavaksi sitten puolesta vastaan hyväksytty. Esittelytä numero 5 puolesta vastaan hyväksytty. Siitä 131 muutosetys seuraavaksi sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 seuraavaksi vuodesta Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty selvästi. 134 rosvuorilta vuodesta Vastaan. Vuodesta vuodesta. Kättä pystyyn. Te olette sinne naapurin kanssa eri linjoilla vai vai? Mitä Vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 16 sitten puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 5 siis sitten seuraavaksi puolesta vastaan. Hyväksytty sekin. Esittelijältä numero 8 puolesta vastaan. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 12 hyväksytty. Äh, puolesta vastaan hyväksytyssäkin siis selvästi johtaa osan kappalaan 3360 puolesta hylätty, 159 puolesta vastaan. Se on hyvä tarkistaa. Muutosesitys 159 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niinpä kompromissi 35 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näinpä menen muutosetyksen 171 Rosvuodelta puolesta vastaan hylätty. 172 Ryylältä puolesta vastaan hylätty. 174 Ryylältä puolesta vielä viimeinen tarkistus tästä koneella. Yhdeksäntoista kaksikymmentä äänin hylätty. Nyt sitten olemme hyvät naiset ja herrat loppuäänestyksessä. Äänestämme lopputekstistä. Tää, mm. Äänestys alkaa. 37. Onko muita äänestyshaluisia? Pentecostkin kannattaa. Joku, joku odotti viime sekunneille, kuka lie. Täällä nyt se vatuloidaan niiden konttien kanssa, mutta nyt se äänestys on kuitenkin päättynyt 32, 33 puolesta, 4 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. So, um, no niin. Uh, I think uh, Mrs. Ruler's in... Ryylä, uh, haluatteko, eh, anteeksi edustaja Fernion, haluatteko sanoa jotain loppusanoiksenne? à l'issue de ce vote euh, où nous... Tämän äänestyksen päätteeksi. Tässähän oli paljon tiukkoja äänestyksiä, mutta saimme selkeän enemmistön esille joukostamme ja nyt neuvottelut sitten alkavat. Toivon, että voimme jatkaa tekemämme työtä eurooppalaisen harmonisoinnin puolesta niin, että saamme Eurooppa-hankkeen, joka hyödyttää kansalaisia ja ammattilaisia. Kiitos kaikille. Good. Well, I want to thank... No niin, kiitos myös minulta kaikille. Varoisittelijatkin vielä haluavat jotain? Ei, selvä. Lyhyt tauko siis vai? Okay. Uh, could I suggest... Niin, esittäisin, että pidämme parin minuutin tauon. Voitte venytellä jalkoja ja niin sitten mennään toimittamaan äänestys Schwabin mietinnöstä ihan hetken päästä, niin että voitte hiukkaisen liikuskella ja vaihtaa jopa paikkaa. Uh, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä hyvästä keskittymisestä tuohon äänestykseen ammattipätevyyden tunnustamisesta. Nyt vielä pari muuta äänestysrupeamaa. Eli voisitko edelleen olla tarkkaavaisina, herra Schwabkin? Tarvitsen teiltä merkkejä. Kiitos koordinaattorille. todellakin ovat toimineet hyvin, mutta ehkä olisivat edelleen jatkaa samaa tyyliä. Se auttaa minua, kun saa selvä merkin teidän ryhmienne kannosta, että vältytään koneäänestyksestä mahdollisimman pitkälle. No niin, seuraavaksi siis herra Faavin tärkeä mietintö sisämarkkinoiden hallinnointi. Suu. Haluatteko herra Faab jotain lausua tästä? Totally. Maybe just you... Puheenjohtaja ihan lyhyesti saan onnitella teitä ryhmäni nimessä palki, saamasta, saamastanne palkinnosta, brittiläisen imperiumin kunniamerkistä. On varmaankin auttanut tätä asiaa, koska Cameron on luvannut brittien pysyvän yhtenä, mark, yhtenäismarkkinoilla. Mutta sitten tästä ää, mietinnöstä haluaisin kiittää kaikkia äh, äh, varjoesittelyitä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Olisi ilahduttavaa, että lähes kaikista asioista kyettiin saamaan yhtenäinen äh, kanta. Ja olemme voineet sitten myöskin muiden valiokuntien kantoja kyenneet tässä mukaan ottamaan. Ajatellaan tätä euro- eurooppalaista ohja- ohjausjaksoa. Olemme, saamme sitten sellaisen kannan liikkeelle, jossa on kaikkien ryhmien kanta tasapuolisesti esillä. Ja siitä olen iloinen ja tällä tavalla toivon mukaan sitten kykenemme edesauttamaan sisämarkkinoiden kehittymistä Euroopan unionissa. Ainoa nyt sitten on, että millä tavalla me sitten voisimme saada vakavamman, vankemman oikeusperustan tämän asian tuoksi. Se edellyttää neuvotteluja komission kanssa jossa myöskin Euroopan parlamentin taholta haluamme sitten myöskin, myöskin tässä teetetyn tutkimuksenkin valossa jatkaa yhteistyötä. Eli kiitoksia vaan kaikesta, ei tässä muuta tähän väliin. Well, thank you very much. Kiitoksia onnittelustanne ja työstänne tämän asian parissa. Olet samaa mieltä. Tämä on äärimmäisen tärkeää työtä tässä valiokunnassa. No niin, sitten äänestykseen. Eli kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä, läpi meni selvästi 129 puolesta vastaan hyväksytty 130 puolesta puolesta vastaan selvästikin hyväksytty. Yksi De Jongelta puolesta vastaan hylätty. Sitten suullinen tarkistus. Näettekin paperista sen puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi yksi puolesta. Ai siihen on suullinen tarkistuskin. Selvä. Kompromissi yksi. Ilman suullista tarkistusta. Ei kun... Voi nyt. Ai selvä. Kompromissi yksi. Suullisen tarkistuksen kerran. Selvä. Äänestetään tästä kompromissi yksi suullisella tarkistuksella täydennettynä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Eli nyt kompromissitarkistus ilman suullista tarkistusta. Ilman suullista tarkistusta kompromissi yksi nyt puolesta vastaan selvästi hyväksytty. No niin, kompromissi yksi, hyväksytty ilman suullista tarkistusta. Nyt seuraavaksi tarkistus seitsemän puolesta vastaan, hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, hyväksytty 10 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Työllisyys 3, Raukianen ole 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt seuraavaksi Kompromissi 26, ko, kyllä, kompromissi 26 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. 131. 131 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 21. 21. Se ei raukea niinpä. Entäpä raukeako tämäkin? Suullisesta tarkistuksesta äänestämme nyt puolesta. Suullisen tarkistuksen äänet puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyys 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. 23 peruttu. 24 De Jongilta puolesta vastaan hyväksytty. Hylätty, korjapuheenjohtaja. Kompromissi 5 puolesta 5. Tässä meni kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Jorantosan kappale O, tarkistus 27 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt seuraavaksi kompromissi 24 puolesta vastaan hyväksytty Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Regi 12 puolesta puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Kompromissi 23 hyväksyttiin, 133 raukeaa. Eli nyt seuraavaksi 36 puolesta vastaan hyväksytty, 37 peruttu. Seuraavaksi kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty, 39 käsittelijältä puolesta vastaan hyväksytty 40 Charlemoselta. Tämä koneäänestyksenä 40 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty, sanoi puheenjohtaja. Ei kun anteeksi. 19.17. Prendergasten kanssa. Hyväksytty. Hyvä, että Charles tuli ajoissa tänne. Nyt 41 lisäyksenä puolesta, va, puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 raukeaa kompromissin myötä. 51 puolesta vastaan. Merkkejä kiitos. Ei ole kovin selvää. 51 kun äänestyksen äänestys alkaa. Yhdeksäntoista, kahdeksantoista hyväksytty yhdellä äänellä. Hyvä oli tarkistaa. Kompromissi 11 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 61. 61 täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa 61. Äänestys päättyy jälleen kerran yhdellä äänellä hyväksytty. Kiitos Prendergast. 19.18. Kompromissi 16. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan hyväksytty. 66. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18. Puolesta vastaan hyväksytty. 135 puolesta vastaan hylätty. 136 puolesta puolesta. Vähän väsyvät jo ihmiset täällä. Puolesta vastaan nyt selvästi hyväksytty. Kompromissi 25. Puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan hyväksytty. 76 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus Schwabilta ja Kofferaltilta 77 puolesta vastaan hyväksytty. 78 McLaughlinilta puolesta vastaan hyvä hylätty. 79 lisäyskö? Joo. No, 79 no, puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Vastaan. Äänestys alkaa 81. En oikein nähnyt selvästi tätä. 81 siis. No niin, vauhtia vain 34 äänestää. Äänestys päättyy nyt. 2016 hyväksytty. 82. 82 äänestys Ai, hyväksytty ilmeisesti selvä enemmistö. No niin, se meni läpi selvästi. 83 puolesta vastaan hyväksytty 84 puolesta vastaan hyväksytty 85 puolesta vastaan hyväksytty sitten 145 pupaksilta puolesta vastaan hyväksytty, 146 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty, 149 se ei ole kompromississa puolesta vastaan hyväksytty. 150 raukeaa. 154 puolesta 154, joka ei ole mukana kompromississa. 154 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 156. 156 puolesta vastaan hyväksytty. 157 raukeaa, sitten 86 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 88 koferaattilta puolesta vastaan hyväksytty. 89 vastaan, vastaan selvästi hyväksytty. 90 puolesta Tämä täytyy tarkistaa. Kahdeksantoista, yhdeksäntoista hylätty. Seuraavaksi kompromissi 20 liitteissä puolesta vastaan hyväksytty. 96 puolesta Liberaalit, miten äänestätte? Mandersilla mikrofonia. Äänestys alkaa tästä koneäänestyksenä 96. Siitä äänestämme nyt. 96. Äänestäkääpä. Äänestys päättyi liian aikaisin. Aloitetaan uudelleen. 96 äänestys alkaa. Kovin hitaasti äänestätte. Vauhtia äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvästikin. 97 peruttu. Sitten suullinen tarkistus. Schwabilta puolesta vastaan hyväksytty. 98 De Jongilta puolesta vasta, puolesta, puolesta vastaan hyväksytty. Joo. Kompromissi 34 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 101. 101 puolesta vastaan nurin meni. 101, 102, 3, 4, 5. Niistä ei äänestetä siis. Ne raukeavat. 106 suullisen tarkistuksen keräänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus liitteeseen kolme puolesta vastaan hyväksytty. 107 McLaughlinilta puolesta vastaan hylätty. 108 konferaatilta puolesta vastaan hyväksytty. 109 tekninen tarkistus. 110 de Jongelta puolesta vastaan hylätty. 111 puolesta vastaan hylätty. 112 Horatsa Viltiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan hyväksytty. 114 poistoesitys McLachnilta puolesta vastaan hylätty. 115 Koferaatilta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. 119 puolesta vastaan hylätty. 120 De Jongilta puolesta, vasta, puolesta vastaan hyväksytty. 121 puolesta vastaan hyväksytty. 122 puolesta vastaan hyväksytty. 123 peruttu. 159 hoidettu kompromissilla, 124, siitäkö? Ei. 125, sekin kai raukeaa. 126. 126 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten vielä 128 Clarksonilta puolesta vastaan hylätty. Nyt loppu äänestys päätöslauselman luonnoksesta. Äänestys alkaa koko päätöslauselmasta ja päättyy 34 puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Kiitoksia, herra Schwab. Ja ehkä osoitukset ovat paikallaan. Herra Schwab, haluatteko vielä sanoa jotain jatkosta? Tämä on tärkeä väitöslauselma. Miten tämän valiokuntaloitteeseen kanssa edetään? Herra Vorsitzender, eh, ich möchte sehr kurz... Puheenjohtaja, ihan, ihan lyhyesti vain, kun tässä on paljon äänestettävää vielä edessä. Tämä Single Market Governance-mietintö äh, on, tai kertomus on tavallaan äh, parlamentin äh, vastaus komission tiedon, tiedon Koordinaattorit ovat kuitenkin tässä yhteydessä päättäneet, että tässä mietinnössä otetaan myöskin sitten sisämarkkinavaliokunnan kanta mukaan tämä Single Market Integrationin kanta tässä ohjausjakson puittoissa se, se, lähinnä seuraavaksi sitten me, me hyväksymme sitten tämän ää, täysistunnossa, tämän ohjausjakson osalta. Ja sitten ää, ihan normaaliin, normaaliin tyyliin. Ja sitten ää, komissio sitten pohtii ehdotuksiamme yhtenäismarkkinoiden hallinnon parantamiseksi ja näin poispäin. Mä, ää, t- ja tämä ää, on Maria Montin idea ja sitten äh, oletamme komission sitten suhtautumaan tähän riittävällä vakavuudella jatkossa. Very briefly, uh, congratulations. Ihan lyhyesti onnittelut. Teistä on tullut tosi britti nyt. No, se ensinnä, mutta mitä vielä voidaan lisätä tähän Cameron tiimoilta, ehkä siihen voitaisiin lisätä myös tähän Kimietinkin tavallaan että toisella, että hän vetosi sisämarkkinaosaston puolesta. Hänen mielestään se on kaikkein tärkein asia Euroopassa, eikä ministereitä ei sen puolesta kyllä koota liikenteestä ja muusta on, että meidän pitäisi valiokunnassa keskittyä enemmän myös sisämarkkinoihin ja vielä edistää sitä entisestään. That's an interesting idea which you might pursue. Mielenkiintoinen ajatus, jota voimme sitten kehitellä myöhemmin olen iloinen, että Cameron laittoi tämän ajatuksen sinne puheeseensa. Edustaja Gebhard. Ja, dankeschön. Kiitos. Vaan minäkin haluaisin tietysti onnitella teitä arvo nimestä. Aika mukavaa varmaankin. Täällä on kunnon julkis mukana e, siitä tästä mietinnöstä vielä sen, vielä e, sen verran vielä, että olen iloinen siitä, että, että iloinen, että tämä sosiaalidemokraatit koordinaattorin kokouksessa jo, totesivat jo e, silloin, että tämä, tästä mietinnöstä tulee tällainen kiinteä osa eurooppalaista talouden ohjausjaksoa. E, se on tärkeää, koska ei voida hyväksyä sitä, että pelkästään Econ tai Emple tällä saralla huseeraavat, joka on kuitenkin niinkin tärkeä kuin on. Se, meidän kantamme on tärkeä tässä on kysymys muustakin kuin taloudesta, vaan myöskin kansalaisista ja työntekijöistä. Niin kuin tässä on todettukin, niin kun kerran ihmisiä halutaan nostaa tähän toiminnan keskiöön, niin sitä ei myöskään tässä yhteydessä olla syytä unohtaa. Ja ja meillä sosiaalidemokraateilla on erittäin tärkeää, jos siitä tulee kiinteä osa tätä koko pakettia, silloin voimme todellakin äänestää sen puolesta. Ja me sitten kenties tässä IMKO-valiokunnassa saamme sitten oman kortemme kannetuksi kekoon, ja varmaankin sitten täysistunnossa sosiaalidemokraatit tämän puolelle ja tuoksi asettuvat. Good. Well, I think are continuing with the spirit. Hyvä me jatkamme sisämarkkina-aiheiden tiimoilta kansalaisten ja kuluttajien näkökulmasta myös iltapäivällä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi työllisyysvaliokunnan entisen puheenjohtajan ja Japanin valtuuskunnan tänne valiokuntaan. Mukava nähdä teitä täällä. So you're coming to observe the work of your... Te olette eh, tullut seuraamaan seura, seuraajienne työntekoa. Kiitos siitä, että olette vieraanamme. Nyt siirrymme sitten tärkeän asetukseen. Kyseessä on yleinen tietosuoja-asetus. Me olemme ensimmäinen valiokunta, joka on päässyt näin pitkälle. Tämä on tärkeä merkki siitä, miten tärkeänä pidämme tätä tärkeää aihetta. Ajoin pyytää edustaja Komia sanomaan muutaman sanan sen ennen äänestystä. Schwab, halusitteko tähän aiheeseen tarttua vai koskeeko tämä edellistä aihetta? Pyydän esittelijää näin alkuun käyttämään puheenvuoron ennen kuin äänestämme. Lara Komi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Io... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää kaikkia kollegoja, varjoesittelijöitä. Pitää paikkansa. Tämä on lausunto, mutta tämä on hyvin tarkka suuntaviinoiltaan, kun se annetaan libevaliokunnalle. Tässä tavallaan ollaan hyvissä ajoin myös äänestyksen kanssa, koska vasta liivessäkin on päästy tämän kanssa eteenpäin muutama päivä sitten. Me olemme tässä hyvissä ajoin liikkeellä. Tässä on tärkeää työtä tehty ja ja se on mielestäni hyödyllistäkin ja varmasti teemme läheistä yhteistyötä lipevaliokunnan kanssa jatkossa, muidenkin valiokuntien kanssa kolmikantaneuvotteluissa, koska tämä koskee ennen kaikkea yhden järjestelmän yhdenmukaistamista. Ja se on tullut esille jo usein otteeseen myös näissä mietinnöissä ja lausunnoissa. Uh, Kiitos näistä ponnisteluista. Kiitos myös varjoesittelijöille. Hekin ovat olleet hyödyllisesti tässä työssä mukana. Edustaja Schwab, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Vielä sen verran, mitä haluatte ensinnäkin tätä äh, äh, työtä viivyttää, mutta haluaisin kiittää esittelijä toki tähän alkuun, mutta kun me ajatellaan tätä toimielin äh, tilannetta parlamentissa ja tässä yhteydessä tietenkin hyvin vaikea sitten kenenkään antaa kantaa miet, tehdä mietintöjä asioista, josta ei ole vielä mitään kertomusta olemassa. Minä haluaisinkin EPPn eh, e puolesta sanoa, että totta kai me uskomme, että tämä mietintö varmaan tuo oman tärkeän panoksensa tähän keskusteluun, mutta että me olemme hiukan niin kuin tyhjän päällä, kun emme tiedä esimerkiksi, mitä live valikunnassa tapahtuu, ja olisimme siis tyytyväisiä, jos Harbour tämän ottaisi esille puheenjohtajakokouksessa. Okay, well I understand. Selvä, ymmärrän kommenttinne jossain määrin. Toisaalta argumentoisin, että me voimme huomattavalla tavalla vaikuttaa mietinnön sisältöön. Ja näinhän lausunnolla pitäisikin toimia. Saldemois, olkaa hyvä. Thank you. I would... Uh, Kiitos. Sen verran sanoisin, että kiittäisin hyvästä yhteistyöstä, keskusteluista, joita meillä on ollut varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken, mutta sanoisin kyllä myös, että nyt kun me äänestämme tästä, niin täytyy miettiä, mitä me teemme. No katsotaan, miten äänestys etenee. Sanoisin vain, että kyllä myönnän, että keskustelut hyvät, mutta emme välttämättä äänestä puolesta kuitenkaan, koska tässä on tärkeitä asioita, kuten tiedätte. Esimerkiksi tietoloukkaukset ja, no, ja profilointi ovat tärkeitä meille. Siis katsotaan, miten äänestys tässä etenee ja sitten mietimme omaa lopullista kantaamme. Mutta pitää paikkansa Hyviä keskusteluja käytiin ja totta kai me pyrimme vaikuttamaan Libeenkin joka tapauksessa heidän työssään. Okay, well I'll make sure that before... Hyvä. Varmistan, että ennen loppuäänestystä teillä on sitten aikaa tiedonpitoon. Ymmärrän nämä asiat. No niin, äänestämään. Jollei joku muu halua käyttää puheenvuoroa. Selvä, aloitetaan. Tarkistus 147 sivun ylälaidassa, listan kärjessä puolesta. Katsotaanpa. Uh, those in favor. Puolesta äänet. Riippuu läsnäolijoista. Katsotaanpa koneella ketään paikalla. Nyt tässä on hieman erilainen asetelma. Äänestys alkaa. 147. The vote is... There are 34 cards in any. 34 korttia ja 31 äänestäjää. Prendegast. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21, 11. 148. 148 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 149 lisäyksenä puolesta. Voisitteko liberaalit näyttää merkin vastaan hyväksytty? 150 raukeaa. 151 Taskowski puolesta. Äänestämme tästä koneella. Tiukaksi menee. Yeah. And that falls. Ylätty. 17 äänellä. Nyt äänestämme 152. 152 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 153 Traskowski puolesta vastaan. Hyväksytty. 154 Traskowski puolesta Tämä täytyy tarkistaa. That's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 Styler puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Hyväksytty. 157 puolesta Tämäkin pitänee Niin, 157. Tässä on erilaisia koalitioita, sen takia olen vähän hämilläni. Jos koordinaattorit kaikista ryhmistä näyttäisivät selkeät merkit. 16 puolesta 17 vastaan. Nyt esittelijän tarkistus 30. 30 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 158 Lögegaard puolesta. Tämäkin pitää tarkistaa. Uh, so Mr. Lökegaard, 158. 158 Lökegaard. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 19, 16. Kompromissi 4. Puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Nyt 32 vedetty pois. 165 Lökekaard puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 169 ja 170 puolesta Can you, can you speed up your vote? Voitteko hieman nopeammin äänestää? Päästään nopeammin eteenpäin. 18 puolesta, 17 vastaan hyväksytty. 171 puolesta vastaan. A, muutos. Tämä ei ollut aivan selvää. 171 äänestys alkaa. Right. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 172 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 176 vedetty pois. 177 lisäyksenä Lökegaard puolesta ei ole ollenkaan varmaa, eli 177 koneella. Äänestys alkaa. Uh, the vote's closed. Ja äänestys päättyy. 19 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. En saanut selkeitä merkkejä. 180 Äänestys alkaa. Right, it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 vasta äänellä. Nyt seuraavat raukeavat. Vedetty pois. 183 Venjolta puolesta vastaan hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitäisi tarkistaa. 182. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184. Puolesta. Schwab, äänestättekö? EPPkö äänestää nyt? 184 vastaan selvästi hyväksytty. 185 Tylerilta puolesta äänet vastaan hylätty. Vaikkakin tiukka tulos. Pitäisi tarkistaa koneella. Äänestys alkaa. Kun menee epäpärälle, niin parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. 19 vastaääntä. ja 15 puolesta. Nyt 186 puolesta. Vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty. 187 raukeaa. 188 puolesta äänet. Vastaan Täytyy tämäkin tarkistaa. Menee täpärälle. Uh, the vote's closed. Äänestys päättyy. 18, 15 ja kaksi tyhjää. Hyväksytty. 9 Engströmiltä puolesta. Vastaan. No niin, tarkistetaan koneella. On niin täpärää tämäkin. Parempi tarkistaa koneella. Right. 189. 189. Niin, en nähnyt sieltä merkkejä. Plussahan siellä oli. Jos nyt aikaa hieman tässä teille annan, niin sitten nopeutetaan.

194 Lökegaard puolesta vastaan hyväksytty. 195 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 196 puolesta vastaan. Tämäkin pitää tarkistaa, koska se on minun oma tarkistus, joten en halua syytteitä niskaan, että ennakoin tulosta. That's carried. Thank you very much. Hyväksytty. Kiitos kovasti. 197 seuraavaksi. Löökökaadilla. Löökökaadilta 197 puolesta vastaan hyväksytty. 1 98 puolesta vastaan hyväksytty samalla enemmistöllä. 199 Löökökaad puolesta vastaan hyväksytty. 200 puolesta. pitäne tarkistaa. Tässäkin oli erilainen enemmistö. 200 äänestys alkaa. Uh, vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 36 202 puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. 203 puolesta vastaan hyväksytty. 204 puolesta vastaan hylätty. 205 Lökegaard kohta kohdalta EPPn pyynnöstä. Osa 1. Siitä äänestetään. Puolesta äänet. Osa yksi. Vastaan. Hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta äänet. Vastaan. Osa kaksi. Hylätty. 205 raukkea, 207, 206 vedetty pois, 208 raukkea, 209 seuraavaksi. Puolesta vastaan. Hylätty. 210 puolesta Pitänee tarkistaa tämäkin. 210. Uh, the vote is closed and that's carried. Hyväksytty. 211 raukeaa. 212. Sitä ei äänestetä, niinkö? Uh, self-standing one, all right. So 212. 212, sitä äänestetään. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 213 Engström puolesta vastaan hyväksytty. 214 Saldemose puolesta Schwab vastaan hyväksytty. 215 puolesta vastaan hyväksytty. 216 puolesta vastaan hyväksytty kaikki. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 224. No niin, tästä olikin muistio. Koratsa Bilt haluaisi, että äänestetään erikseen, eikä kompromississa. In addition to compromise, okay. Tämä olisi siis lisäys. 220 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kiitos Koratsa Bilt. 224 Lökkekaard hyväksytty. 225 lisäys Stylerilta puolesta vastaan hyväksytty. 226 puolesta vastaan hyväksytty. 227 puolesta vastaan hyväksytty. 228 puolesta vastaan hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. 230 puolesta vastaan hyväksytty. 231 puolesta vastaan hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. 233 puolesta vastaan hyväksytty. 234 Olenko vielä oikeassa kohdassa puolesta äänet? Puolesta äänet. Tämä pitää ne tarkistaa. Äänestys alkaa. 234. Votes closed. Äänestys päättyy. 16 vastaääntä ja 18 puolesta. Yksi tyhjä. Hyväksytty. 235 235 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttää olevan eriäviä näkemyksiä. Tarkistetaan. 235. Mikä on tässä linjana? Uh, against, uh, that's it. So that's 20 in favor and 14. 20 puolesta 14 vastaan. No niin, hyväksytty siis. 236 lisäyksenä. Puolesta vastaan hylätty. 237 puolesta. Tämä pitää tarkistaa. EPP-läiset ovat siellä hieman hajannuksessa. 237. Äänestys alkaa. 13 in favour and 5 against. Right, 13 in favour and 5 against, okay. Uh, 238. 238 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 240 puolesta. Vastaan. Myös hyväksytty, mutta tiukille menee. Tarkistetaanpa. Katsotaan, olinko oikeassa tässä. Come along, please. No niin. Hoppua, hoppua, jos haluatte vielä äänestää. 18 puolesta 16 vastaan. Täpärällä oli. Hyvä, että tarkistettiin. Minun raukeaa. 239kin raukeaa. 241 lisäyksenä McLaughlinilta puolesta vastaan ylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 245 raukeaa. 246 Lökegaard puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 247 Traskowski puolesta äänet. Vast- Tämäkin pitää tarkistaa. Täpäräksi menee 247. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 18, 16. Yksi tyhjä ääni. Kaksi, neljä, yhdeksän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi neljä kahdeksan lisäyksenä Venjolta puolesta vastaan. Hyväksytty. 250 puolesta Tämä pitää tarkistaa. 250. 250, the vote's open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vasta ääntä. Bei der Abstimmung 17 zu 17. Anteeksi, tässä tasatilanteessa täytyy käyttää puheenvuoro muistaakseni edellisessä äänestyksessä toisessa, että te, että haluaisitte huomauttaa siitä, tai edustaja halusi huomata siitä, että hänen äänestyskorttia on ollut mukana eikä se toiminut. Ja nyt haluaisin, ja sen jälkeen siitä päätettiin se hylätä. Minusta sen huomisessa äänestyksessä pitäisi hyväksyä vain ne äänestit, jotka annetaan sitten äänestyskortin kautta. Kollege Schwab, ich möchte hier nur richtig stellen. Schwab, äh, haluan äh, oikaista. Kortti oli mukana, mutta se ei toiminut. Eli se nyt hänen vikansa ole. En, en minä sitä halukkaan sanoakaan, vaan haluan vaan varmistaa, että huomista äänestä ennen varmistaa, että järjestelmä toimii. Brendigast yrittää saada toimivan kortin, koska toinenkin on olemassa, mutta henkilökohtaisesti tarkastin hänen korttinsa, hän näytti sen minulle, ja kortti toki rekisteröityy järjestelmään, mutta hänen äänensä ei. Kyllä tämä ihan sisäisesti varmasti voidaan hoitaa. Mutta kaikille tämä osoittaa sen, että on tärkeää huomioida, mikä on osallistujan määrä näissä äänestyksissä. Eli jos äänestykset ovat täpärällä, niin silloin kaikkien ääni on tärkeä. Kaikkien, kaikkien on oltava täysissä voimissa. Ja äänestykset, äänestystulokset vaihtelevat. No niin, 251. 251. Äänestys alkaa. Tiedän. Puolesta äänet No niin, tarkistetaan tämäkin. I want to check. Just to prove I'm counting Mrs. Prendergast. No niin, ihan vain todistena siinä, että lasken Prendergastinkin oikein mukaan. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 14 vastaan. Nyt 252 Stylerilta puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin tiukka tulos tässäkin. Uh, 252. The vote is... 252. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puol- 15 puolesta 20 vastaan. 39 vedetty pois. 253, 254 puolesta äänet vastaan. Hylätty samalla enemmistöllä. 40 komilta puolesta puolesta äänet. Tämä pitää tarkistaa. Aika täpärä tulos taas. Tässäkin on erilainen koostumus, erilaiset koalitiot e- eri äänestyksissä. So the vote's closed. Noin, äänestys on päättynyt. 20, 15, ei tyhjiä, hyväksytty. 5 raukeaa. Eikö? Aivan. 2 ja 4 raukeaa. 5 puolesta. Vastaan hyväksytty, mutta tarkistamme nyt kuitenkin varmuuden vuoksi. Yritetään vauhtia tähän masinaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.16. 41 esittelijöitä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 256 lökkäkaudilta puolesta vastaan hylätty selvästi 257 Straskovskilta puolesta. Ei kun koneelta äänestys alkaa. 257. 1818 Hylätty. 42 voisi poistettu. 258 nyt puolesta vastaan hylätty. 43 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty selkein numeroin 259 Traskovskilta nyt puolesta vastaan hylätty. 261 puolesta vastaan hyväksytty. 260 siihen lisäys, lisäyksen puolesta puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 44 komilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 263 nyt puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan nyt puolesta vastaan. Hyväksytty. 280 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 281 puolesta vastaan hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Näin. Hylätty siis 283 äänestyksessä puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 284 raukeaa. Sitten 41. Siis siitä äänestämme puolesta No tarkistamme saman tien. Yeah. Right, the vote's closed. Äänestys on päättynyt. 17, 17. Ylätty. 285 puolesta. Tarkistetaan sekin. 285. Äänestys päättyy. Hylätty. 286 nyt puolesta. 286, no tarkistan sekin. Tuo vähän tiukalla menee. 286 McClarkinilta. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty 2016. 287 puolesta vastaan hyväksytty. 50 verta 288 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 289 289 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty kompromissi 9 nyt puolesta vastaan Tarkistamme nyt sen kuitenkin varmuudeksi. Kompromissi 9 näissä alkaa. Kaksikymmentä viisitoista hyväksytty. Kolmestaan kaksikymmentä nyt. Kolme kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 322 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 324 puolesta vaan koneelle. 324. Äänestys päättyy hyväksytty. 23, 323 raukeaa, mutta 325 ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 puolesta vastaan hyväksytty. 326 ja 55 raukeavat. Entäpäs 55 lisäyskään siitä. Ja 327 kin raukeaa vai? Joo. Hyvä. 329 nyt puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Siinä tuli 330 samaan syssyyn. 331, 332 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 56 omilta puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 57 vedetty pois 333 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 338 puolesta. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. ääni hyväksytty. 3,7 raukeaa 3,9 puolesta. Vastaan Tyhjä hyväksytty sama enemmistö kuin ennenkin, 340, 341 sitten puolesta vastaan tyhjä samalla on hyväksytty 342 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 343 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 344 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 345 puolesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 347 puolesta. puolesta tarkistamme sen nyt saman tien. Tässä on hiukan erilaista hajannusta nyt. 347. Äänestys päättyy. Aivan. 16-18 äänen hylätty. Yksi tyhjäkin joukkoon eksy. 60 välitty pois, 61 ja 348 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 350 vedetty pois, 351 ja 352 puolesta vastaan hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10 nyt puolesta vastaan äänestämme siitä. Kompromissi 10. Hyväksytty 2016. 361 muutosesitys sitten puolesta. Täällä äänestämme siitäkin koneeksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Ne 19.17 hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Hyväksytty selvästi. 64 362 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. 363 Traskovskilta puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 369 Lokkikaarin puolesta. Vastaan. Tarvinnee tarkistaa. 369 Rottigard. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 19 vastaääntä. Hylätty. 370 Soldemoiselta puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty, hyväksytty selvästi 371 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 66 ja 372 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sekin. 375 vedetty pois, 376 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sekin. 378 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 379 ja 380 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 383 vedetty pois. 381 äsken juuri hyväksytty. Nyt 384. 384 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 385 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 386 vedetty pois. 387 puolesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 388 lisäyksenä puolesta Tarkistamme tämänkin. Tarkistamme sen nyt. 388. Varmuuden vuoksi. Anteeksi, 388 lisäyksenä. hylätty. 38 89 puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 67 ei raukea. 68 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 391 nyt puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 392 vedetty pois, 393 ratkaisu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395, 395 siis puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 9 ja 396 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty selvästi. 397 nyt puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 70 komilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7398 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 399 nyt puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 399, äh, 399 siis hyväksytty sellaista. 399 hyväksytty. 400 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 403. Ei kun 402. Mitä te haluatte tarkistaa sitä? 402 tarkistukseen. Taisin tulkita näkemäni väärin. 402 402. Näistä päättyy. Hylätty. 402 hylätty. 401 aina tuossa aiemmin hyväksyttiin. 403 nyt. 403 vuodesta. Tässähän on uusi liittosuhde Tarkistamme sen koneitse. kolme nyt koneäänestyksessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 404 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 405 puolesta vastaan tyhjä hyväks, hylä, hylätty 73 puolesta äänet siitä vastaan tyhjä hyväksytty 406 raukea kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 77 kytkeytyy tähän siitä äänestämme puolesta äänet 75 vastaan. Hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 408 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 vedetty pois, 409 raukea sen, sen myötä, 410 puolesta, puolesta vastaan se on pakko tarkistaa. 410. Votes open. Right, the vote is closed. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 77 sitten. Puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 sitten puolesta vastaan. Epäselvä. 411. Tarkistamme sen. Äänestys päät- alkaa ja päättyy. 19.16 äänin hyväksytty, 17 oli vasta ääneen siis 412 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 413 raukeaa, 415 sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 esittelijöitä puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 416 Tylerilta puolesta. Avaamme siitä koneäänestyksen Stylerin 416. Äänestys päättyy. 12.25 äänin öö, hylätty. Kompromissi 13. 13 kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Siitä sitten muutosesityksen 80 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 439 revolta puolesta vastaan hylätty 81 komilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 442 heidiltä puolesta. No, tarkistamme sen oiko päätä 442. Äänestys päättyy. 18-19 äänin kaatui. Hyvä, hyvä tarkistaa. 441 vielä. Eikö 440 vuorosta vastaan. Hyväksytty selvin luvuin 441 lisäys sekin puolesta vastaan. Hyväksytty 443 heiltä puolesta vastaan hylätty. 4 ja 4 4 samalta naiselta puolesta vastaan hyväksytty. Se sitten vastaavasti 82 komilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 445 Saldemoiselta ja kumppaneilta puolesta. Tarkistamme sen. Tämä taisi mennä läpi, mutta 445 kuitenkin eri liittomia. 20 14 hyväksytty. 83 esittelijöitä puolesta vastaan. Anteeksi, 446 siis. 446 tässä välissä lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjiä No, jäi vähän epäselväksi ainakin minulle. Tar- tarkistamme sen. 446, se lisäys 445. Yhdeksäntoista, seitsemäntoista, yksi tyhjä, hyvä, että tarkistettiin. 83 komilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 komilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 4, 7 ja 8 raukeavat. 85 sitten komilta puolesta vastaan tyhjä. Sekin on hyväksytty. 452, 55, 1, kaikki raukevat 86 sitten komilta puolesta vastaan. Tyhjiä, hyväksytty. Kaikki muut raukevat. nyt 456 puolesta vastaan hyväksytty. 457 salvinilta puolesta puolestaan vastaan tyhjiä Selvästi meni läpi, joo. Kyllä. 458 Salvinilta myöskin puolesta. Vastaan. Tyhjä. Samoin läpi se. 459 Lokkakaudelta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjiä hyläks, hyl, hylätty 88 samalta mieheltä puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 89 edelleen. Tervetuloa palaverin entisenä aktiivisena jäsenenä. Vastaan hylätty 90 Kroatsa Biltil puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 äh, puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta, puolesta äänet vastaan hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 94 seuraavalta puolelta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty muutosesitys yksi komilta vedetty pois. Kakkonen komilta puolesta vastaan hyväksytty selvin luin se 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty 97 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 93 puolelta, komilta puolesta vastaan hyväksytty. 4 komilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 101 puolesta vastaan no, ensin puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. että pysytte varpaillanne. Hyvä, tarkistaa välillä. Hyvä. 19, 15, kaksi tyhjää hyväksytty. 100 raukeaa 99 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 107 vuodesta 100, 170 vuodesta 7 vuodesta vastaan hylätty. 106, siis numero 6 komilta, komilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 108 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Seitsemän komilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 109 Koratsevilta puolesta vastaan hyväksytty 110 puolesta puolesta äänet vastaan hyväksytty. 111 raukea, 112 salvinta puolesta vastaan hylätty se. Mutta tarkistamme sen varmuuden vuoksi. Liberaalit äänestävät vähän mitä sattuu. 12. 112, the vote. 17. 17.20 kannatti tarkistaa. 113 öö, kahdessa osassa EPPn pyydöstä e- e- Engströmin muutosesitys. Ensimmäinen osa siitä puolesta vastaan. Tyhjiä. Ensimmäinen osa hyväksytty. Kakkososa puolesta Tarkistamme kakkososa. Äänestys alkaa tässä sitä kakkososasta. Mä... Äänestys on päättynyt ja hylätty parilla äänellä 17-19. 114 puolesta vastaan hylätty. 117 Straskovskilta puolesta vastaan lähellä liippaa. Tarkistamme. 117 on nyt äänestettävänä. Äänestys on päättynyt. 20, 16, 101, 15 ja 16 raukeavat. Nyt olemme muutosesityksessä 9 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 vedetty pois. 119. 119 Shaw-kumppani puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 121 Salvinilta puolesta. Vastaan hylätty 1-2-2 puolesta vastaan. Hyväksytty 1-2-3 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 126 raukeas. Muutos 10 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten muutosesitys 12 puolesta. 12 puolesta äänet numerosta 12 vastaan. Tyhjä. Hyväksytty selvästi 128 puolesta vastaan. Hylätty 13 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Olipa hyvä, että pirin pääni. 18.18 18, hylätty. 14 sitten se raukeaa. Se siis 13 raukeaa, 14 nyt vastaan. Se sama, sama juttu kuin äsken. Siellä. Mutta siis 14 nyt äänestettävänä. Äänestys päättyy tästä. Aha, se hiukan nyt heilahti. No se taas sitten meni läpi yhdellä äänellä. Joku siellä käänsi kelkkaansa tässä välissä. 15. Äänestys alkaa numerosta 15. 18, 19. Hylätty. No niin. 13, 14, 15 äänestetty. Sitten 129 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty selvästi. 1, 3, 0 salviin ilta puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 16 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1, 3, 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tarkistutaan tämänkin oma muutosesitykseni kumminkin, niin ei ainakaan sitten voida syyttää mistä. No, hyväksytty. 21.16 ääni. 134 äh, raukea. Kompromissi 3 puolesta. Tarkistamme tämänkin. Koska eivät kaikki tätä kannata. Kompromissitkin on hyvä aina tarkistaa välillä. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 19.14 ty, kolme tyhjää. 19 komilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 139 salvilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 140 Vörnjolta puolesta. Puolesta siis 140 vastaan No, tarkistamme. Yksi neljä nolla. 19.16 hyväksytty. 22 komilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 25 komilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 Schwabilta puolesta vastaan. vastaan. Tarkistetaan tämäkin taas. 141 141 vaapilta äänestys päättyy siitä. 17-16, kolme tyhjää. Tiukille meni. Sitä hyväksyttiin. 142 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 27 puolesta. Tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty siis 143 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 144 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys äh, Schallermos on päättänyt, mitä tekee. Onko, haluaako joku muu vielä, vielä äh, päh, pähkäillä? Äänestys, loppuäänestys alkaa. Ähm, lopullisesta ehdotuksesta tässä muodossa on loppuäänestys. Yksi on jättänyt äänestämättä vielä. Ja nyt äänestys päättyy. Hyväksytty 19 ääntä puolesta, 16 vastaan, yksi tyhjä. Kiitoksia kovasti. It shows what a difficult file this... Tämä osoittaa vain sen, että kuinka kivikkoinen tämä tie oli. Tässä on kiitoksen paikka. Ja tässä on parlamentin jatkokannan muodostamiseen vaaditaan vielä paljon työtä. Kiitoksia tästä kaikille. Again. Again. Uh, we now the... Sitten viimeisen äänestykseen lyhyempi, mutta ennen sitä ilmoitus, kun kaikki nyt ovat vielä paikalla, niin että meillä piti olla herra Quinn myös paikalla, Irlannin ministeri. Mutta perheongelmien vuoksi hän ei pysty tulemaan kello 15. Herra Bruton voi tulla vai vasta puoli neljältä. Niinpä, olkaapa ennen puolta neljää täällä, että voimme aloittaa täsmällisesti 15.30 ministerin kanssa. Pidempi lounastauko siis, mutta olkaa kuitenkin 15.30 paikalla. Rendegaard varmasti on samaa mieltä. Haluamme, että Irlannin kollegat saavat hyvän vastaanoton täällä. 15.30, mutta 20 yli kolmekin voisi olla paikalla, se olisi kivaa. Älkää kelko turhaan. Ja sitten viimeinen äänestys. Valiokuntamme lausunto kulttuurivaliokunnalle, audiovisuaaliset mediapalvelut Garfes Ramon on valmistelija, ei tosin paikalla. Haluatko joku puhua ne puolestaan? Ei mitään sanottava, eli suoraan äänestykseen. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty viisi puolesta. Täytyypä tarkistaa numero viisi. Erilaiset jakolinjat. Äänestys päättyy. 22.15. 6 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 raukeaa, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä meni ripeästi. Kiitos herran Karsikselle tämän hoitamisesta. Sitten loppuäänestys tänään aamulla päivällä äänestys alkaa koko lausunnosta. Ja päättyy hyväksytty 27, 23. Kiitoksia kovasti kaikille avustamisesta äänestyksessä. Puoli neljältä tavataan iltapäivällä kokous keskeytetään.